La seduta è ripresa. Istunto jatkuu. Ilmoitan äänestyksen tulokset. 753 ääntä annettu. Valkoisia tai tyhjä ääniä 73. 662 annettua ääntä. absoluuttinen äänten enemmistö, enemmistö vaadittu on 332 ja ehdokkaat ovat saaneet seuraavat äänet. Edustaja Keller 133 ääntä. Edustaja Rego, 42 ääntä. Edustaja Sassoli, 325 ääntä. Edustaja Zahradil, 162 ääntä. poiché Koskapa kukaan ehdokkaista ei ole saanut absoluuttista äänten enemmistöä, järjestämme toisen äänestyskierroksen. Jos teillä ei ole huomioita tai uusia ehdokkuuksia, niin silloin pidän ensimmäisen kierroksen ehdokkuuksia vielä voimassa olevina. Onko kommentteja tai huomioita? Eli olen saanut seuraavat ehdokkuudet. Edustaja Skakeller. Edustaja Sira Rego. Edustaja David Maria Sassoli. Ja edustaja Jan Zahradil. Jos uusia ehdokkaita ei ole, järjestämme toisen äänestyskierroksen kello 11.40. Istunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 11.40. Puheenjohtaja. Ja, istunto jatkuu. Ennen kuin menemme toiseen kierrokseen, haluaisin tietää, ovatko ääntenlaskijat kaikki läsnä ja paikoillaan. Edustaja Jaara, pyytäisin teitä menemään uurnaan luo. Herra Jaar. We need to go. On mentävä. President Buzek. Puhemies Buzek. Onorevole Guetta. Edustaja Detta. President Buzek. Puhemies Buzek. Honorable Thaler. Edustaja Thaler. Are you here? Oletteko paikalla?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 President Buzek Puhemies Buzek, oletteko paikalla? President Buzek. Puhemies Buzek on tulossa. Kunhan se on saapunut, rupeamme toimittavan äänestyksen. Happy puhemies Buzek, hyvää syntymäpäivää. Ja sitten toinen äänestyskierros. Ja pyytäisin, että äänestäjälaskijat menisivät paikoilleen uurnien luo. Ja, ja sitten onko äänestyslipukkeet toimitettu äänestys alkaa.